Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos oikein paljon kollegoille, jotka ilmaantuivat paikalle tähän kokousosioon. Voinemme aloittaa. Muut kollegat saapunevat myöhemmin paikalle keskustelun aikana. Tämän päivän kokous käsittelee kahta lainsäädäntölausuntoa muita vaikutuksia varten molemmat lausunnot liittyvät monimuotoiseen rahoituskehykseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Ensimmäinen lausunto on liikennevaliokunnalle ja sen aiheena on Euroopan laajuiset liikenneverkot TNT, niin kuin tiedämme. Tietysti meitä tässä kiinnostaa tämä asia, koska TNT-verkosto on niin tärkeä kestävän kehityksen kannalta Euroopan alueella. Me hieman keskustelimmekin kohesiopolitiikan ja liikenteen ja liikennepolitiikan välisistä yhteyksistä, kun puhuttiin verkkojen Euroopan välineestä ja yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, mutta tänään annan puheenvuoron edustaja Papadakisille, jotta hän voi esitellä lausuntonsa. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä ehdotettu asetus auttaa meitä saavuttamaan perustavoitteen se, että liikenne on turvallisempaa, enemmän ihmisten ulottuvilla ja puhtaampaa saman aikaan. Tämä suojelee Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja. Yleinen tavoite komission ehdotuksessa on puuttua viivästyksiin ja poistaa tätä suunnatonta epävarmuutta, joka estää TNT-verkon täytäntöönpanon. Tämässä panostetaan moniin sektoreihin. Se, että parannetaan koordinaatiota julkisten hankintojen suhteen ja parannetaan myös rajat ylittäviä kohtia TNT-verkossa. Lisäksi halutaan nopeuttaa lupien myöntämistä ja helpottaa virtaviivastamista. Me haluaisimme oman valikuntamme osalta nostaisin sen, että TNT-verkko on erittäin tärkeä, elintärkeä Euroopan alueiden kehittymisen kannalta. Se parantaa Euroopan kansalaisten jokapäiväisiä elinolosuhteita. Niiden tarkistusten avulla, joita aluekehitysvaliokunta on esittänyt, me pyrimme keskittymään seuraaviin kohtiin. Ensinnäkin haluamme ympäristöasioihin keskittyä tenteetyöskentelyn avulla pienempiä päästöjä, vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta samaan aikaan haluamme, että arvioidaan myös sosiaalisia ulottuvuuksia, työpaikkoja, terveysvaikutuksia sen kautta, että vähennetään onnettomuuksia. Lisäksi haluaisimme selkeän viitauksen siihen, että TNT verkon rakentamisessa kiinnitetään huomiota ympäröiviin alueisiin, myös muihin lähialueisiin ja lisäksi pyritään alueiden taloudellista kehitystä ja kilpailukyvyn kehittymistä tukemaan. Lisäksi on tärkeää, että alueellinen ja paikallinen kehitys saa myös apua TNT-verkon tulemisen myötä. Tämä vaatii alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasolla vuoropuhelua kansalaisten kanssa. On tärkeää, että kansalaiset ottavat tämän hankkeen omakseen ja että he ymmärtävät näistä hankkeista tulevan suuremman hyödyn. Pitäisi olla myös sanktioita, rangaistuksia, mikäli näitä ohjeistuksia ei noudateta. Minä odotan innolla kollegojen panosta ja tarkistus 5 on myös poistettu ja minä tulen sen korvaamaan uudella tarkistuksella. Siinä vietetään kohesiorahaston ja 10 miljardin, jota siinä tullaan käyttämään 2000 18 vuoden ehtojen mukaan verkkojen Euroopan välineen kautta. Kiitosten varjoistajat Varkausaustissa. Pues muchas gracias, señora presidenta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää lausunnon valmistelijaa tästä lausunnosta. Hän on varmasti onnistunut parantamaan tätä tekstiä. Ehkä lisätarkistuksetkin olisivat vielä paikallaan, jotta voitaisiin vahvistaa sitä ajatusta, että TNT-verkostot eivät tue ainoastaan äärialueita ja vuoristoalueita, vaan on ajateltava myös maaseutualueita ja kaupunkien ympäristöjä. Tärkeää on tietenkin vaihtaa parhaita käytänteitä ja saada synergiaetua, jotta voidaan tukea näiden verkkojen tiukkojen täytäntöpano. Kiitos. Alex. Kiitos muut kollegat sitten. Edustaja Zeller. Ja, vielen dank. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos myös valmistelijalle sitä, että on valmistellut tätä erittäin tärkeää lausuntoa, missä Euroopan kasvaa yhteen, jollei sitten liikenneverkostossa, niin erityisesti jos sitten ajatellaan raideliikennettä ja nopeita yhteyksiä, niin on näin, koska tässä puhutaan paljon CO2-päästöjen vähentämisestä ja siitä, että vähennettäisiin ympäristöhaitallisten kaasujen päästöjä ja juuri raideliikenne voisi olla tässä suuressa osuudessa, mutta jos katsotaan Euroopan kehityskulkua, niin se on juuri päinvastoin yksinkertaista tuo totuus. Lentoliikenne lisääntyy erityisesti ja raide liikenteessä poljetaan paikallaan tai jopa pukstetaan taaksepäin. Ja yksi seuraus lienee myös se, että edelleenkään ei ole onnistuttu, no huolimatta siitä, että nyt on ollut monivuotisia suunnitelmia sille, että olisi rajat ylittävä liikenneverkosto juuri raideliikenteessä, niin – panna tätä kaikkea täytäntöön. Siinä ei ole onnistuttu 2000 vuodesta useita miljoonia euroja on käytetty yhteisrahoittamaan infrastruktuuria esimerkiksi, jos ajatellaan näitä nopeita junayhteyksiä. Tuota rahoitusta on tarjottu, jotakin on tehtykin kyllä, ja tähän viittaa myös muutama päivä sitten ilmestynyt tutkimus tilintarkastustuomioistuimelta ja jäsenvaltiot ovat siis näitä nopeita junayhteyksiä sisäliikenteessä rakentaneet, mutta jos pitäisi toimia rajat ylittävästi ja siellä saada näitä junayhteyksiä aikaan, niin siellä ei lähestulkoon mitään ole tehty ja saavutettu vain hyvin vähän tuloksia. Osittain on niin, että 15-20 kilometriä ennen maan valtion rajaa rakennustyöt ovat loppuneet ja sitten yhteys ei ole syntynyt. Mielestäni tällaista ei voida hyväksyä. No sitten on tämä raidepaketti, jossa pyritään harmonisoimaan normeja ja säännöksiä. Sitä pitäisi vielä eteenpäin, jotta Euroopassa olisi yhtenäistä toimintaa, erityisesti nopeiden junayhteyksien parissa. Edelleen nyt tästä keskustellaan, vaikka näin on ollut jo vuosien ajan. Jokainen jäsenvaltio yrittää tässä omaa malleja viedä eteenpäin junayhteyksissä suuremmalla tai pienemmällä menestyksellä, mutta eurooppalainen lisäarvo ei nyt toteudu verkkojen Euroopan välineistä huolimatta ja muistakaan vai, vaihtoehdosta huolimatta. Tässä ei olla päästy eteenpäin juuri ollenkaan päinvastoin. Esimerkiksi Kiina yrittävät äh, nyt saada enemmän jalansia. on tämä uusi silkkitiehanke One Road, One Belt, he ovat muun muassa toimineet satamissa ja nyt sitten investoivat raideliikenteeseen myös ja jopa Euroopan sisämarkkinoilla, kun taas eurooppalaiset suunnitelmat edelleenkin sakkaavat. Tässä kohtaa vetoaisin komissioon, että se laittaisi uuden vaihteen silmään siellä, missä ja eivät pitänyt suunnitelmissa siellä, missä he eivät äh, työstä uusia nopeita yhteyksiä siellä työverkostoja esimerkiksi, tai eivät toimi kaiken kaikkiaan raideliikenteen eduksi, niin siinä. No siis näitä pullonkauluja pitäisi purkaa, ja tässä kohtaa komission pitäisi vetää siis noita tukia subventioita pois, vain jos voidaan osoittaa, että on ollut vuotuista yhteistyötä jolla on pyritty pääsemään yli näistä esteistä, jotta päästään rajat ylittävään liikenteeseen. Vain siellä pitäisi rahoittaa toimintaa. Ja nyt tilaisuus toimia, kun keskustellaan uusista asetusteksteistä. Siellä tämä voidaan vielä toistaa selkeästi. Uskon, että kreikkalaisen kollegamme lausunto voi olla tässä merkittävässä roolissa. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos, kiitos paljon. Seuraavaksi komission edustaja Digimove pääsosta herra Versini. Oletteko paikalla? Ei. Eihän ole. Paljon tekemistä kunnan alueiden ja kuntien viikko. Kaikki ovat siellä eivätkä regivalikunnassa. Kommentti. Mikä on ulkopuolta? Hän tietää miksi. No ehkä tähän on syynsä. Selvä. No, ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Näin ollen tarkistukset pitää jättää viimeistään tiistaina 16. lokakuuta keskipäivällä. 16. lokakuuta tiistai. Tai jättää tarkistukset viimeistään. Tämä myötä voisimme äänestää Regissä lausunnosta 15. marraskuuta. Ja sitten Tran-valiokunnan äänestys pidetään kolmas päivä joulukuuta. Sitten olisimme aikataulussa. Seuraava hetki pieni. This is about this opinion. Seuraava lausuntomme. Sen esittelee valmistelijamme edustaja Van Miltenburg, joka on tulossa kokoussalin toisesta kokoussalista. Ja edustaja Gabelik on täällä hän varjoesittelijä. Kyllä. Voimme aloittaa keskustelun. Onko ketään budjettipääosastosta? oikeusvaltioperiaate aiheena. Selvä. Kestää pidempään kuin yleensä tänään nyt. Pyydän. Kyllä, kyllä. Pitäisi odotella muutama minuutti. Ei tässä nyt mitään hoppua ole, kiitos. Odotellaan edustaja Miltenburia. I'm glad Mr. Van Miltenburg is here. Edustaja Van Miltenburg on nyt paikalla. Täällä kaikki siirtyvät kokouksesta toiseen nyt iltapäivällä, joten kiitos, että tulitte paikalle. Haluaisimme odotella teitä, jotta voitte esitellä lausuntoluonnoksenne, jonka aiheena on oikeusvaltioperiaate. Yksi varstelijoista on paikalla ja Euroopan komission edustajan paikalla, joten voimme aloittaa keskustelun. Olkaa hyvä, edustaja Van Miltenburg. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, että jaksoitte odottaa. Melko tiukat paikat joudun olemaan Tranissa toista aihetta käsittelemässä. Nyt haluaisin ensin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Työ on oikein hyvä mielestäni. Kyse on siitä, että suojellaan ei on budjettia – Kyse ei suoraan sanottuna ole siitä, että sanktioidaan jäsenvaltioita, jotka eivät kunnioita oikeusvaltion periaatetta, vaan ykköstavoitteena on todella se, että huolehditaan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. Tämä pitäisi mielestäni pitää mielessä, koska emme puhu ainoastaan tässä valiokunnassa, vaan myös muissa valiokunnissa. Samoin kuin komissiossa puhutaan ja neuvostossa tulevien vuosien budjetista. Jotta voidaan huolehtia siitä, että budjetti on hyvissä käsissä ja että investoinnit voidaan taata. Se on tässä tavoitteena tämän ehdotuksen takana. Valitettavasti näin ei aina ole. Tiedämme esimerkkejä. Joskus, tämä on onneksi ehkä poikkeus, on tietty hanke. Se hyväksytään tällaisen vale julkisten hankintojen prosessin kautta jollekin tutulle yrittäjälle annetaan tämä tehtävä. Ja, ja jos näin ajatellaan, että omia oikeuksia on rikottu, kun ei päästä osallistumaan maantien rakentamiseen esimerkiksi, niin silloin pitää olla riippumattomat tuomarit. Ja tämä ajatus löytyy tämän ehdotuksen takaa. Emme voi investoida miljardeja euroja, jos emme voi olla varmoja siitä, tämän toinen kohtani niin oikeastaan, että taistellaan korruptiota vastaan – petoksia vastaan kaikissa jäsenvaltioissa. Eli jos nähdään rakenteellisia ongelmia oikeusvaltioperiaatteen kanssa siinä, miten riippumattomasti tuomioistuin toimii. Jos nähdään, että rakenteellisesti haitataan korruption ja petosten vastaista toimintaa, niin silloin tämä on todella ratkaisu ihan viimeisenä keinona. Komission pitäisi voida puuttua asiaan. Koko ehdotuksessa ei ole siis lähinnä tarkoitus sanktioista – siitä, että ajatellaan, että yksittäinen Erasmus-opiskelija ei saa apurahansa. Kyse ei pk-yrityksistä, jotka tässä kokisivat jotain haittaa, vaan kyse on tällaisista yleisistä puutteista oikeusvaltion periaatteista ja näin. Näillä asioilla voi olla vaikutus unionin talouteen. Kun kyse on taloudellisista eduista, ja näin ajattelisin itse tarkistusteni kautta – ei pitäisi ajatella tässä neuvoston tasoa, vaan ajatellaan neu- budjetin täytäntöönpanoa. Ja komissiolla on aivan erityinen tehtävänsä huolehtia siitä, että budjettia täytäntöönpannaan kunnolla. Haluaisin poistaa siis neuvoston roolin tästä ehdotuksesta, koska jos hyväksymme sen, että neuvosto voi puuttua budjetin täytäntöönpanoon, niin silloin ei kunnioiteta sopimustemme kaikkia sääntöjä. vaan silloin sekoitetaan oikeastaan tämä asia artiklan seitsemän ehdotukseen, ja se ei ole oikea tie eteenpäin. Joten mielestäni neuvostollekin pitäisi selkeästi sanoa, että tässä ei nyt sotketa asioita, vaan tämä on todella ehdotus, jossa sanotaan todella, että tämä on viimeinen keino oikaista asiaa, jos EUn taloudelliset edut ovat uhattuna. Viimeinen huomio kun keskustelimme hyvän kollegan Kirsten Westfalin mietinnöstä, todettiin, että taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen konvergenssi on ainoastaan hyvän hallinnon kautta mahdollista ja hyvästä hallinnosta on kyse tässä Euroopan unionissa. Joten no, todella toivoisin, että no totta kai te toivon, että teette tarkistuksia, jos pidätte niitä välttämättöminä, mutta toivon, että pidätte mielessä sen, että kyse ei ole sanktioista siitä, että rangaistaan jäsenvaltioita. Tässä on kyse asetuksesta, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ja jos kunnioitetaan kaikkia periaatteita, myös oikeusvaltion periaatteita, niin ei tarvitse kohdata mitään ongelmia Euroopan rahoituksen kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi varjoistelijat Ensinnäkin edustaja Gabelik, olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Van Miltenburgia tästä lausuntoluonnoksesta, erittäin tärkeästä aiheesta. Se, että unionin talousarviota käytetään oikeusvaltioperiaatteen mukaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Ainoastaan riippumaton oikeusjärjestelmää, joka kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja luo Oikeus varmuudelliset puitteet voi taata, että varat EUn talousarviosta saavat riittävän suojelun. Olen valmistelijan kanssa yhtä mieltä, että oikeusvaltioperiaate ehdollisuuden vahvistaminen tulisi antaa komissiolle tehtäväksi siten, että mm, sitä noudatettaisiin sopimuksen mukaisesti komission ohella parlamentilla tulisi olla selkeästi määriteltyä toimivalta, mikäli tätä mekanismia käytetään. Euroopan parlamenttia tulisi kuulla, sillä tulisi olla sanansa sanottavana tästä erittäin arkaluontoisesta oikeusvaltioperiaateasiasta. Pitäisi määritellä selkeät konkreettiset toimintatavat ja minä uskon, että me löydämme reilun demokraattisen ja käytännönläheisen ratkaisun. On myös tärkeää, että EU-varojen edunsaajat eivät kärsi tästä ehdotetusta mekanismista. Erasmus-opiskelijat ja yksittäiset tutkijat eivät voi olla vastuussa rikkomuksista omassa kotimaassaan. Toisaalta on tärkeää, että ei tehdä liian monia poikkeuksia, koska tämä jättäisi tämän välinen hampaattomaksi ja tämä ei olisi kovinkaan rakentavaa. Olemme yhtä mieltä komission kanssa, että poikkeuksia ei uloteta pidemmälle. Lopuksi mahdollisuus meille varmistaa, että oikeusvaltioperiaate silloin, kun käytetään veronmaksajan varoja, on erityisen tärkeä asia kansalaisten kannalta. Ainoastaan sellainen oikeusjärjestelmä, joka kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja takaa oikeusvarmuuden, varmistaa sen, että EUn talousarvion varat on riittävän suojeltu. From utmost importance Tämä on meille aluekehitysvaliokunnan jäsenille erityisen tärkeää. Minä kiitän, että yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa, että neitä ei suvaita. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilla? Edustaja Suola. Kiitos puheenjohtaja haluan kiittää kollegoita, jotka puhuvat ennen minua. Olen tämän valiokunnan jäsen ja näin ollen minun, minusta on hyvin tärkeää, että tätä aihetta käsitteellä. Tämä on tärkeä aihe. Varat ovat tärkeitä jäsenvaltion kehittämisen kannalta erityisesti itäisille jäsenvaltioille. Siellä nämä rahastot saavat äh, huomattavaa edistystä aikaan. Mielestäni voimme todennäköisesti joutua tässä ristiriitaisiin tilanteisiin. Meidän pitää olla hyvin varovaisia näiden käsitteiden kanssa, joita käytetään. Tässä nyt ollaan sekoittamassa tämä lainkäyttövalta muihin käsitteisiin, jotka kuuluvat täysin toisenlaiseen osa-alueeseen. Nythän puhutaan varoista, rahastoista ja jotka menevät suoraan eurooppalaisille. Tässä puhutaan edunsaajista, tuensaajista, joilla on yhtäläiset oikeudet EU-budjettivaroihin. Tässä lausunnossa on eräs tietysti tässä on komission taustalla, mutta jopa otsikko on hieman puolueellinen Euroopan unionin talousarvion suojaaminen. Tämä on kaukaa haettua, koska nyt pitäisi puhua aiheesta, joka pitää käsitellä ja määritellä hyvin. Onko tässä nyt selvät määritelmät oikeusvaltioperiaatteelle? Onko kaikki samaa mieltä periaatteessa, jota pitää soveltaa? Mielestäni pitää olla hyvin tiukkoja, kun näitä kriteerejä pohditaan jotka tulevat vaikuttamaan suoraan tähän määritelmään. Mitä on oikeusvaltion periaate, kuka se määrittelee ja miten. Pitää olla hyvin varovaisia, kun käytetään näitä sanoja, ettei tule väärinkäytöksiä. Uh, äh, mister... Edustaja Deutsch, olkaa hyvä. Nagyon szépen köszönöm szót, mélyen tisztelt elnök kedves Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan lyhyesti. Yhteenvedonomaisesti kertoisin, mitä mieltä olen tästä aiheesta. Ensinnäkin Euroopan komissiolla on asetusluonnos, johon liittyy tiukka poliittinen keskustelu sekä parlamentissa että ulkomaailmassa – ei pitäisi nyt jotenkin antaa ymmärtää, että me emme ole huomanneet tätä. Tiedän, että valmistelija ei ilmeisesti lähtenyt tässä poliittisen keskustelun sanamuotoihin sen enempää. En halua itsekään puhua poliittisesti sen enempää, mutta haluan selkeästi sanoa, että tämä on kyllä poliittisesti todella kuuma peruna. En ole samaa mieltä siitä, että komission luonnos on hyvä. Minun mielestäni Euroopan komissiolla ei ole ollut yhtä huonoja ehdotuksia kovinkaan montaa. Yhtä huonoja kuin tämä luonnos, jonka nyt olemme nähneet. Olen itse juristikoulutukseltani ja oikeudellisesti minun on sanottava, että – Tämä on ihan mahdoton tilanne, että toimielin, joka puolustaa oikeusvaltion periaatetta, toimisi perusoikeusvaltion periaatteita vastaan. Tämä on mahdotonta nykymaailman demokratiassa. Kun puhutaan eurooppalaisista arvoista, että oikeusvaltion periaatetta ei ole selkeästi määritelty tai määritelmät, joita käytämme, ovat hyvin joustavia. Niitä voidaan käyttää oikeastaan oikeutuksena lähes mille vaan. Ja tilanne voi näin olla mahdoton toimielinten kannalta. Jos olette lukeneet tämän luonnoksen, pystytte näkemään, että että siinä ei ole kunnollisia määritelmiä. Lisäksi haluaisin sanoa, että jos tässä ehdotuksessa ei ole kyse sanktioiden asettamisesta, niin jos on vähänkin kokemusta aluepolitiikasta, olen täällä nyt yhdeksättä vuotta, niin – Minulla olisi oikeastaan kysymys Euroopan komissiolle. Mikä on se lisää toimivalta, jota annetaan Euroopan toimielimille tämän ehdotuksen kautta? Ei pitäisi nyt antaa ymmärtää, että tietyssä lainsäädännössä ei ole ajatusta siitä, että asetetaan taloussanktioita, jos rikotaan sääntöjä. 28 jäsenvaltiolle annetaan aluetukea Keski- ja Itä-Euroopan maat toki vastaanottavat enemmän kuin läntisen Euroopan maat. asema siis suhteessa Euroopan budjettiin on erilainen lännessä ja idässä. Ja on olemassa tietyt käytänteet. Kaikki jäsenvaltiot, jotka saavat aluetukea. Ja kaikilla toimijoilla on tässä mahdollisuus lähteä sanktioihin maita vastaan komissio on toiminut Alankomaita ja yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Tällainen järjestelmä on jo toiminnassa. Mitä ajamme varsinaisesti takaa? Luonnos ei vastaa minimivaatimukseen lainsäädännössä. Tällainen luonnos meillä on nyt edessämme. Samanaikaisesti jos on jotain eroja tai puutteita, niin sanktiot ovat mahdollisia jo nykyjärjestelmässä. Ja seuraavaksi haluaisin vielä sanoa komission suuntaan, puhun tässä lähinnä en ikään kollegoiden. On todella ikävää, että lainsäädännössäkin sanotaan, että lopullinen tuen vastaanottaja ei saa kärsiä. vaikka lainsäädäntöä olisi rikottu jaetun hallinnon periaatteen mukaan. Näin yhteisesti hallinnoituja varoja käytetään. Jos voidaan todeta, että oikeusvaltion periaatteita ei järjestelmällisesti noudateta, niin lopullinen tuen saaja ei voi kuitenkaan kärsiä tällaisessa tilanteessa. Joten komissio ei pysty tällaisiin sanktioihin lähtemään. Tässä tapauksessa koko jaetun hallinnoinnin logiikka menettää merkityksensä. Koska kyseisestä ajankohdasta lähtien sitten – Brysselin byrokraatit päättävät, mitä teitä Romaniaan voidaan rakentaa, mitä kehitysohjelmia voidaan rahoittaa Saksassa tai missä muussa maassa tahansa. Siis miten aluekehitysvaroja käytetään. Periaatteessa nämä periaatteet ovat aivan tyhjää puhetta, paperilla vain. Käytännön sovelluksena tämä ei tule vaikuttamaan. On mahdotonta ajatella, että alue- ja paikallisviranomaiset kierrettäisiin ja annettiin tuensaajille, annettaisiin tuensaajille tuki tällä tavalla. Unkarissa on tarina koululaisista – jos ikään puhun, kun puhutaan ja puhutaan sellaisesta elämästä, jota ei ole lopulta edes olemassa. Sellaisessa tilanteessa olemme nyt. Tämä on mahdoton tehtävä. Joskus poliitikkoina ajatellaan, että voidaan tällaisia mahdottomiakin tehtäviä hoitaa. En halua sinänsä kyseenalaistaa hyviä tarkoitusperiänne, mutta minä suhtaudun hyvin kielteisesti tähän lausuntoon. Kiitos edustaja Krell. Kiitos puheenjohtaja. Olen vähän yllättynyt nyt tästä keskustelun käynnistä. Kyllä, toimielimenä, eurooppalaisena toimielimenä. Tässä on siirtymässä uusille vesille. Suoraan sanottuna olen yli 20 vuotta ollut Euroopan parlamentin jäsen. Vasta äskettäin on että mä keskustelen josko jäsenvaltiot, äh, pitääkö ne noudattaa EUn arvoja. Pitääkö ne siinä? Tätä keskustelua ei ole käyty kovinkaan pitkään. No nyt tarvitsisi kamalaa, että tällaista pitää nyt ylipäänsä ottaa esille. Ja kyllä, jäsenvaltioissahan on puhuttu sitä, että jos joku ei nyt seuraa säätöjä, niin miksi sitten siitä huolimatta meidän pitäisi syytää tolkuttomasti rahaa näihin jäsenvaltioihin, jotka eivät pitäydy arvoissamme. Koska kun EU-hun liittyy, niin kyllähän tietyt kriteerit pitää täyttää. Ketään hän nyt pakoteta EUn jäseneksi ja toiseksi kyseessä on yhteinen sopimus, joka allekirjoitetaan, jossa sitoudutaan yhteisiin arvoihin – ja oikeusvaltioperiaate, siihen liittyvät kysymykset, on kyllä perussopimuksissa melko selvästi määritelty. On menettelyjä olemassa, en tarvitse kaikkia minun selittää tässä. Aluekehitysvalikunnassa olemme aina yrittäneet tämmöinen yksipuolisen äh, aluepolitiikassa oikeusvaltioperiaatteeseen liittää ja pyysimme, että komissio koko budjetissa on lähestymistavan tästä kaikesta, jossa eurooppalaisen budjetin suojeleminen ja oikeusvaltioperiaate liitetään toisiinsa ja se nyt tässä edessämme on nyt ainut oikea ja järkevin tie toimia, no se tulee osoittautumaan myöhemmin keskustelussa, mutta mielestäni tämä on kyllä hyvä ja oikea askel eteenpäin. Ja mielestäni myös meidän valiokunnallemme on kannattavaa tätä aihetta käsitellä intensiivisesti. Sääntöjä nyt vain on olemassa. Saattaa liittyä siihen, että aluepolitiikassa käytetään varoja väärin, jopa petosta. No, se on ihan muualle kuuluva asia. Tietysti varoja voidaan sitten jäädyttää, maksu voidaan jäädyttää tai pyytää takaisin maksettavaksi. Se on ihan normaalia. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin ilmoitti meille, että kun näitä virheitä ollut, niin siinä on kuitenkin menty laskevaan suuntaan. Kohdistopolitiikassa se on meille tärkeä myönteinen merkki, mutta ei tässä nyt ole kyse siitä tässä keskustelussa, vaan kyse on oikeusvaltioperiaatteesta. Ja niin, en nyt lausuntoa lehtinyt sen tarkemmin katsoa, myönnettäköön. Ja tässä pitää nyt lähteä puhtaalta liikkeelle – en tiedä, josko korruptio, no se on haitallinen menettely, joka on myös rikos, on ihan selvää. Niin korruptio, onko se nyt osa tätä oikeusvaltioperiaatteen pohdintaa vai ei? Ja kuten valmistelija sanoi, hän ottaa sitä ehkä mielellään mukaan, sitä pitää varmistaa, että on olemassa samanlainen menettely, jolla tätä voidaan tarkastella jäsenvaltioissa – Tällaista ei ehkä ole ollut tulemassa tähän asti ja voisi kuvitella, että ei ole mitään jäsenvaltiota, jossa olisi nolla korruptiota. No, pitää miettiä, että otetaanko se mukaan tähän lausuntoon tuo pohdinta vai pitäisikö tehdä jossain muualla, mutta uskon kyllä, että myös regivaliokunnan pitää tehdä selväksi, että jäsenvaltioiden pitää noudattaa oikeusvaltioperiaatteita – jos haluavat nauttia muiden jäsenvaltioiden valtioiden solidaarisuudesta. Ja muuten toimitaan epärealistista ja viittaisi siihen, että tämä on tärkeä lausunto poliittisestikin. Tätä pitää nyt lähestyä rakentavasti katsoa, että mitä nyt halutaan tosiasiassa välttää toteutumasta, eli että jäsenvaltiot poikkeavat kalta tietää, eivätkä enää pitäydy oikeusvaltioperiaatteessa. Ja miten sitten EU voi suojata tätä vastaan? Kyse on jäsenvaltion päätös toki, mutta uskon, että pitää myös suojella EUn etuja tehdä selväksi. Kiitos. Thank you very much. This... Kiitos. Tämä vasta ensimmäinen keskustelu aiheesta. Me emme ole johtava valiokunta, valmistelemme lausuntoa kont- ja budjettivaliokuntia varten. Ne työstävät tätä mietintöä, mutta meille regivaliokunnassa on äärimmäisen tärkeää toimia, koska tässä nyt pohditaan yhteyttä näiden kahden asian välillä toisaalta on EU antama tuki ja sitten oikeusvaltioperiaate, se miten se pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa – Tämän yhtälö pitäisi olla erittäin vahva ja tämä on osa sitä, että suojellaan eu etuja. Ei vain eu etuja, mutta myös kunkin eurooppalaisen etuja. He vaativat vastuullista toimintaa jokaiselta koko järjestelmässä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Tomasicille. Olette varjoesittelijä tässä lausunnossa, eikö niin? Kyllä, olkaa hyvä. Thank you very much. EU može se u potpunosti... Kiitoksia. EUn talousarvion koko potentiaali voidaan käyttää ainoastaan mikäli taloussääntely ja hallinnollinen ympäristö tukee tätä jäsenvaltiossa. Monivuotisessa rahoituskehyksessä kaikilla jäsenvaltioilla on jo pakko osoittaa, että on olemassa vahva sääntelykehys taloushallinnolle ja että eurot investoidaan asianmukaisesti ja että on olemassa riittävä hallinnolle ja toimielimilliset puitteet eurojen käytölle. Ehdollisuudet ja yhteistyö voi toimia kannustimina jäsenvaltioille. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoehto, joka on täytettävä, jotta voidaan varmistaa, että EU-varat käytetään asianmukaisesti EU-jäsenvaltiossa. Tämä on selitetty 2014 vuoden komission tiedonannossa. Olen yhtä mieltä, että oikeuselinten tulisi valita jäsenensä avoimesti ja riippumattomasti ja että oikeuslaitoksen työntekijöiden tulisi saada viedä läpi työ asianmukaisesti siten, että ei estetä työskentelyä ja taataan mahdollisuus reilulle oikeudenkäynnille. Tämän on oltava vähimmäisvaatimus, että oikeuselimet eivät tee perustelemattomia päätöksiä, jotka aiheuttavat haittaa EUn talousarviolle. Minä en voi kuitenkaan hyväksyä Matis Miltenburgin tarkistuksia, jossa neuvosto halutaan ottaa pois EU-lainsäädäntö kokonaisuudesta. Tämä menee toiseen äärisuuntaan, eikä tämä tule samaan aikaan positiivisia muutoksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Eri kantoja on tässä kuultu paljon, joten nyt antaisin puheenvuoron Euroopan komission budjettipääosaston edustajalle herra Valbrock. Voisitteko vastata? Vastatkaa jos voitte. Jos teillä on selittävää, niin selittäkää, koska tämä on ensimmäinen keskustelumme. On sitten hyvä saada lisää tietoja Euroopan komissiota. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että osoitatte mielenkiintoa tätä ehdotusta kohtaan, komission tärkeä ehdotusta kohtaan. Tämä on tärkeä siksi, että tämä on osa pakettia, joka koskee tulevia rahoituskehyksiä, tulevaa kautta. Se on keskeinen osa pakettia. Kuten valmistelija aivan oikein sanoi, se on tärkeä ennaltaehto, jotta eu varoja voidaan tehokkaasti käyttää jäsenvaltioissa. Joten komissio on vakuuttunut siitä, että oli tarpeen painottaa sitä, että tällainen velvoite jäsenillä on jo kunnioittaa oikeusvaltion periaatetta. Mutta yleisemmät puutteet tällä saralla tarkoittaisivat myös sitä, että varoja ei voida käyttää korrektilla tapaa kysele siis sanktioista, vaan tehokkuudesta. Jäi valmistelijan mielestäni oikein tämän ymmärtänyt tämän ajatuksen. Se kuultiin hänen kommenteistaan. Määritelmä. Kuulimme vähän eri kantoja, mutta me emme ole keksineet tässä mitään uudestaan. Tämä on suoraan komission tiedonannosta, tämä sanamuoto – Ja tässä noudatetaan myös parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Tiedonanto uusista puitteista vahvistetaan oikeusvaltion periaatetta. Tämä voidaan lukea. Ja myöskin yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntö, ihmisoikeustuomioistuin ja Venetsian komitea käyttävät tätä määritelmää. Ei tämä siis mitenkään tyhjästä lähde liikkeelle. Tämä on ihan hyvin konsolidoitu periaate tai määritelmä. Ja artikla 2 ehdotuksessa määrittelee oikeusvaltion periaatteet. Ja sieltä voidaan lukea, että oikeusvaltion periaatteeseen kuuluu avoimuus, legaliteetti, tirivelvollisuus, avoimet prosessit, oikeusvarmuus, tehokkuus, tehokas oikeuslaitoksen toiminta, kuten monet puhujat tällä aivan oikein sanoivat, ja toimivallan jako ja tasavertaisuus. Joten kyllä tässä on sisältöä. Ja kuten sanoin, tämä sisältömääritelmät ovat ihan hyvin hyväksyttyjä monissa kansainvälisissä foorumeissa. Korruptiokysymys esitettiin. Meistä se, että korruptiota vastaan – ei taistella tehokkaasti jäsenvaltioissa, on vakava ongelma. Ja tämä siihen artiklaan kolme, jossa sanotaan, tai puhutaan niistä toimista, joihin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä. Jos vaarana on, että ei pystytä suojelemaan EUn niin taloudellisia etuja. Sitten erään C-kohdasta jos ei kunnolla tutkita tai aseteta syytteeseen petos- tai korruptiotapauksia. Tällainen tärkeä linkki tässä on olemassa. Toimivallasta ja vertailusta, jota te teitte kehitysvarojen osalta. Jos sääntöjen vastaisuuksia tai petoksia on, niin taloudellisiin oikaisuihin päädytään lopulta yksittäisissä tapauksissa. Kyse on yksittäisistä tapauksista, joissa tilintarkastus on tehty, jossa on selkeästi todettu, että ongelmia on, niin silloin oikaisu tehdään. Tietyn summan kokoinen, mutta me puhumme eri asiasta. Tämä antaa komissiolle mahdollisuuden toimia – ei silloin, jos on yksittäisiä rikkomuksia tai ongelmia, vaan jos on yleisiä puutteita. Tässä ei puhuta yksittäisestä tapauksesta sinänsä, vaan soveltamisala on laajempi. Tämän pitää olla suhteellinen suhteessa siihen, mitä puutteita on oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa. On tärkeää ymmärtää, että tämä liittyy komission oikeuteen yleisesti esittää taloudellisia horisontaalisia sääntöjä, kuten varainhoitoasetus. Tämä on yksi näinen e- erillinen asetus, joka kattaa kaikenlaiset varat, myös jaetun hallinnan tai muut hankkeet. Siksi me ehdotamme tätä tavallaan täydentämään, kun se on todella ehto, että voidaan tehokkaasti käyttää näitä varoja. Miksi olemme ehdottaneet tätä päätöksentekomallia? Turvaamme tässä en, ennakkotapauksen, joka on hyvä hallinta joka on olemassa, jotta voidaan huolehtia siitä, että jäsenvaltiot huolehtivat yhteisistä säännöistä esimerkiksi liiallisen alijäämän menettelyn yhteydessä. Ja tässä päätökset voidaan tehdä määräenemmistö äänestyksellä ja mielestämme näin löydetään oikea tasapaino. Mutta tällä hetkellä komissio kuuntelee oikein tarkkaan kaikkia näkökantoja, jotka liittyvät tähän kysymykseen sekä neuvostossa että parlamentissa. Varmasti olette huomanneet, että tällä hetkellä parlamentin eli eri valiokunnat keskustelevat vähän eri sävyisesti tästä ehdotuksesta, joten me odottelemme vielä kantojemme kanssa, kunnes näemme parlamentin lopullisen kannan, mutta kyse ei ole yksinomaan budjetin täytäntöönpanosta, vaan tässä on kyse vakavammasta aiheesta. Jos on oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä yleisiä puutteita. Koska komissiolla täytäntöönpano säädökset yksinomaan eivät riittäneet. Totta kai ilmoitus annetaan heti, kun tähän menettelyyn lähdetään. Niin, tuen saajat, edunsaajat, tämä on tärkeä osia. Erityinen kohta. Me ymmärrämme, että jotkut näistä toimista saattavat välillisesti haitata edunsaajia, mutta asetukseen on laitettu se, millä voidaan suojella edunsaajia, katsotaan artikla 4.2. Tässä ei puhuta ainoastaan siitä, että – toimien pitää olla suhteellisia ottaen huomioon nämä yleiset puutteet. Ja mahdollisuuksien mukaan pitäisi puuttua unionin toimiin, joihin tämä liittyy. Ja artiklassa 4.2 sanotaan, että jäsenvaltiot eivät voi käyttää sitä, että he ovat tämän oikeusvaltion periaatteen – puutteiden menettelyssä kieltäytyy antamasta tukea lopulliselle tuen saajalle. Tämä on hyvin tärkeä seikka, kun kyse on EUn asetuksesta, joka antaa suoraan oikeuden kaikille EUn kansalaisille sanoa, että ei, ette voi nyt lopettaa sitä rahoitusta, ja minulla on oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpanoa tai jotain, koska hallitus on altistettu oikeusvaltioperiaatteen yleisten puutteiden menettelylle. Jäsenvaltion velvollisuus on siis edelleen rahoittaa, vaikka varoja ei siirrettäisi EU-tasolta. Eli sopimusvelvoitteista on pidettävä edelleen kiinni. Niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet loppukäyttäjän suuntaan. Tämä ei ole mikään paras mahdollinen menetelmä, mutta ennen kaikkea – valitaan sellaiset menetelmät, jotka eivät vaikuta lopulliseen edunsaajaan. Pyritään siis huolehtimaan sitä, että täytäntöön pannaan tuota artiklaa 4.2. Tämä oli ensimmäinen yritykseni vastata kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much, Mr. Van. Kiitos. Edustaja Miltenburg, haluatteko vastata tai kommentoida? Because I think lots of things said. Uh, I just want to draw your attention. Ihan lyhyesti täällä on moni asia nostettu esiin. Tämä lainsäädäntö mietintö, joten tähän annetaan erittäin paljon lausuntoja. On tärkeää, että kaikkia näitä meidän kommentteja ei vain hylätä pois. Mielestäni ei ole oikein, että nämä vastaavat valiokunnat sivuuttavat nämä lausunnot noin vaan. Minä olen sitä, vaan, sitä mieltä, että me vahvistamme tätä lainsäädäntöä, mikäli me otamme pois kaikki menettelyt, jotka ovat samansuuntaisia kuin artikla 7 menettely. Tässä halutaan suojella Euroopan unionin talousarviota. Tämä ei ole oikeusvaltioperiaateehdotus, jossa joka on ikään kuin tällainen hieman vesitetty versio artiklasta 7. Me saimme oikeudellisen asiantuntijan asiantuntijan neuvoston FITA Euroopan yliopiston järjestöstä Firenzestä. Ja hän sanoi, että mikäli tätä peilataan budjetti oikeuksia, joita komissiolla on, niin pitäisi Eli pitäisi pitäytyä artikloissa 322317. Eli koskien talousarvion täytäntöönpano. Siinä komissiolla on itsenäinen vastuu ja tässä ei tarvita ja neuvoston välintuloa, koska se ainoastaan monimutkaistaa kaikkea ja komissio voi aina tiedottaa muita toimielimiä. Mutta tämän pitäisi mielestäni olla komission oma vastuu. Odotan niin olla tulevia keskusteluja, minulla ei muuta. Kiitos paljon. Budjetti- ja kontvalikunta tässä johtavat töitä ja ovat äänestää näistä mietinnöistä, lainsäädäntömietinnöistä marraskuun lopulla – näin ollen meidän pitää äänestää 15. marraskuuta viimeistään. Siitä syystä ehdottaisin, että tarkistukset pitää jättää viimeistään keskipäivällä perjantaina 19. päivä lokakuuta. Keskipäivällä 19. päivä lokakuuta. 1.9. lokakuuta. And, uh, ja olen varma, että mielenkiintoista keskustelua käydään varjostelijoiden välillä tästä lausunnosta. With uh, our agenda. Jatketaan listalla. Muistuttaisin teitä siitä, että teille on sähköpostitse lähetetty koordinaattoreiden päätökset. Hehän kokoustivat eilen. Voimmeko hyväksyä koordinaattoreiden päätökset? Onko kommentteja? Yes, also the decision. Niin, ja sitten 27 päiväkokouksen päätökset on lähetetty, niin voimme hyväksyä koordinaattorinen päätökset. Onko muita asioita? Ei ole. Seuraava kokouksen pitää 15. päivä lokakuuta iltapäivällä kolmesta puoli seitsemään iltapäivällä. Tähän päättyy kokouksemme. Haluaisin kiittää tulkkeja. Kiitos osallistumisestanne ja kärsivällisyydestänne tänä iltapäivänä. Kiitos.